Dear colleagues, if you agree, I would propose you to start our uh, committee. Hyvät kollegat, jos sopii, niin ehdotan, että aloitamme komitean valiokunnan kokouksen. Meillä on eh, paljon kollegoita, jotka haluavat käyttää puheenvuoron asioista, jotka meillä on esityslistalla tänään. Aloitamme kohdasta yksi, esityslistan hyväksyminen kohta kuusi alkuperäisessä esityslistassa, joka koskee selontekoa neuvottelusta trilogista, siis kyberturvallisuusasia ja teollisuusteknologia- ja tutkimusosaamiskeskukset. Tämä kohta kuusi on siirretty seuraavan kokoukseen 12. marraskuuta. Jos muita kommentteja ei ole koskien esityslistaa, se voidaan hyväksyä. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset. Tämä kokous välitetään internetin ja tulkkaus on seuraavalla kielellä Ranska, Saksa, Italia, Hollanti, Englanti, Espanja, Portugali, Suomi, Ruotsi, Tsekki, Puola, Bulgaria ja Romania. Puheenjohtajan yhteys katkesi ja tässä vaiheessa tulkki ilmoittaa, että puheenjohtajan audioyhteys on hyvin heikko. Käyttäkää, pohjan puheenjohtaja palasi, käyttäkää käytettävissä olevia kieliä. Meillä on laaja tulkkausjärjestelmä. Puhukaa normaalisti, normaalilla vauhdilla, niin että tulkkaus etäyhteyksien kautta on mahdollista. Haluaisin kiittää etukäteen tulkkeja heidän työstään. Sitten meillä on tänään ensimmäistä kertaa valiokunnan kokous, joka pidetään täysin etänä puhemiehen päätöksen takia. Kokous järjestetään täysin etänä, yksikään jäsen ei ole salissa läsnä. Tämän tärkein asia esityslistalla on vuoropuhelu varapuheenjohtaja Sefcovicin kanssa. Haluaisin kiittää varapuheenjohtaja Sefcovicia. Hän vastaa toimielinten välistä suhteista ja tulevaisuuden ennakoinnista. Ja hän on tullut ker- esittelemään vuoden 2020 strategisen ennakointiraportin, erityisesti koskien teollisuus-, digitaali- ja energian näkökohtia. Tämä kertomus on julkaistu nyt ensimmäistä kertaa ja tarkoituksena on tunnistaa nousevat haasteet ja mahdollisuudet, jotta voidaan paremmin ohjata EUn strategisia valintoja. Ja siinä otetaan käyttöön EUn resilienssitermi, joka perustuu neljän ulottuvuuteen. Sosiaalinen, taloudellinen, geopoliittinen, vihreä ja digitaalinen ulottuvuus. Ja jokaista ulottuvuutta, ulottuvuutta kohti raportissa esitellään niihin liittyvät kapasiteetit, heikot kohdat ja mahdollisuudet, jotka koronakriisi on tuonut esille – ja joihin on puututtava keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Toivon, että meillä on rakentava keskustelu varapuheenjohtajan kanssa. Meillä on tunti 15 minuuttia tätä keskustelua varten. Aloitamme, kuten aina, kahdella kysymysvastauskierroksella. Ensin koordinaattorit tai heidän sijaisensa poliittisten ryhmien jäsenet ja toisella kierroksella ITREn muut jäsenet. Hyvät kollegat, pitäkää kiinni puheajoistanne niin, että kaikki kollegat ehtivät esittää kysymyksensä. Ja jotta jätämme aikaa myös varapuheenjohtaja Sefcovicille vastata. Voi olla, että jos aikaa jää, voimme ottaa vielä muutamia kysymyksiä ilman puhujalistaa. En ole varma, onnistuuko tämä. Katsotaan. Tänään meillä ei todellakaan ole ketään salissa, joten voitte ilmoittautua tuonne chat-osioon, jos haluatte käyttää lopuksi puheenvuoron. Minulla on nyt ilo ja kunnia pyytää varapuheenjohtaja Sefcovicia käyttämään puheenvuoro 10 minuuttia avauspuheenvuoroa varten. Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja Kristian arvostan todellakin tätä mahdollisuutta tulla puhumaan valiokunnan jäsenille, mutta myöskin arvostan läheistä yhteistyötä, jota meillä on. Se, mitä jo totesit tässä alustuksessa, niin se liittyy hyvin läheisesti näihin aiheisiin, joista minä aion puhua. Tänäisessä valiokuntakokouksessa Tilanne on nyt dramaattisesti muuttunut. Koronapandemia on monimutkaistanut ja sen lisäksi muuttanut päivittäistä elämäämme, tapaamme toimia ja tapaamme tehdä työtä. Mutta ennen kaikkea kyseessä on terveyskriisi, jolla on hyvin dramaattisia seurauksia ja korkeat kustannukset ihmishenkien muodossa. Eli tässä nyt on nähty, että uudet toimet, joilla torjutaan virusta, ne on otettu käyttöön kaikissa jäsenvaltioissa. Ja tiedämme, että niitä tarvitaan, jotta pystytään puuttumaan tähän toiseen aaltoon. Mutta samalla tiedämme varsin hyvin, niin tämä koskee kaikkia kaikkia talouden aloja, mutta myöskin kaikkea taloudellista toimintaa ja perheitä, työntekijöiden perheitä, joilla on kovia paineita mahdollisesti menettää työpaikkansa. Ja siksi meidän ensisijaisesti täytyy taistella ihmishenkien puolesta ja taistella myöskin työpaikkojen puolesta Euroopan unionissa. Eli tämä vaihe, jota nyt elämme, niin tämä on suuri testi eurooppalaisille ja eurooppalaisille yrityksille. Kun ajatellaan, kuinka sitkeitä me olemme ja kuinka kestävä on taloutemme. Ja olemme nyt laatimassa tätä strategiaa ja siinä on keskitytty nimenomaan sitkeyteen – ja meillä on nyt tämä uusi eurooppalainen näkökulma, koska meille sitkeys ei ole pelkästään sitä, että pystyy hoitamaan näitä haasteita, vaan tarkoittaa myöskin sitä, että pystymme muuttamaan talouttamme, että se olisi kestävämpi, oikeudenmukaisempi. Ja sitä pitäisi toteuttaa demokraattisella tavalla. meidän täytyy kuitenkin ottaa huomioon kaikki nämä päivittäiset päätökset ja erityisesti pitkän aikavälin näkymät. Ja tästä syystä tämä COVID-19-kriisi on nyt hetki, jolloin voimme vahvistaa sen, että meillä pitää olla näyttöpohjaista tulevaisuuteen suuntautuvaa politiikkaa, jolla vahvistetaan sitkeyttä Euroopassa ja jäsenvaltioissa ja eurooppalaisissa yrityksissä. Ja meidän täytyy katsoa myöskin, millaisia mahdollisuuksia meillä on löytää uusia mahdollisuuksia talouden kehityksen kannalta. Se, mitä nyt ensimmäisessä aallossa opittiin, on se, että meidän pitää nyt kunnolla katsoa toimitusketjuja – kun ajatellaan tärkeitä laitteita ja välineitä, joita tulee ulkomailta. Ja Euroopassa on pyritty varmistamaan, että olisimme paremmin valmistautuneita tulevaisuudessa. Eli sitkeys on nyt yksi näistä peruspilareista, joiden pohjalle rakennetaan tulevaisuutta – Tämä on tärkeää ei pelkästään covidin takia, vaan siksikin, että teknologia muuttuu hyvin nopeasti. Tästähän valiokunnassa on usein keskusteltu. Meidän täytyy ottaa huomioon ilmastonmuutos lähes kaikessa, mitä teemme, päivittäisistä rutiineista, uuden tyyppisiin työpaikkoihin, joita nyt luodaan Euroopassa – mutta myöskin työpaikat, jotka pikkuhiljaa katoavat työmarkkinoilta. Ja tästä syystä, jos haluaa tehdä töitä elpymisen puolesta, meidän täytyy varmistaa, meidän täytyy aktivoida teollisuutta, työllisyyttä ja meidän täytyy Euroopassa päästä kohti vihreää ja digitaalista muutosta. Ja tällä alalla meillä on mahdollisuutta hyödyntää strategista valvontaa. No mitä se valvonta sitten on? No me haluamme hyödyntää yhteisiä tietoja, jotta voimme ennakoida ja muotoilla tulevaisuutta. Ja tällä hetkellä komissio on ensimmäinen hallinto, joka on tuonut tätä valvontaa korkeammalle poliittiselle tasolle – ja olemme alkaneet ottaa sitä mukaan politiikkaan, jotta voimme tehdä parempia päätöksiä. Meidän täytyy paremmin säännellä asioita, jotta päätöksemme todellakin sopivat tulevaisuuteen. Ja arvostan tätä mahdollisuutta valiokunnan kanssa Euroopan parlamentti on mukana muokkaamassa tulevaisuutta ja se on tärkeää ja uskoa, että tätä valvontaa voidaan käyttää, kun mietitään erilaisia mahdollisuuksia EUn roolista tulevaisuudessa. Ja myöskin meidän täytyy arvioida, millaisia mahdollisuuksia meillä on ja mikä on paras vaihtoehto, jotta voimme varmistaa, että pystymme tekemään tätä työtä kaikkien hyväksi. Eli tämä strateginen raportti on keskittynyt sitkeyteen, josta mielestäni on tulossa uusi kompassi EUn politiikan teossa. Ja puheenjohtaja, ihan oikein totesitte, että tässä nyt analysoidaan sosiaalitaloudellisia, työpoliittisia ja digitaalisia kysymyksiä. Ja jokaisen osalta on katsottu näitä heikkouksia, mutta myöskin kapasiteetteja ja mahdollisuuksia – joita Euroopan yhteistyössä on. Ja meillähän on näitä megatrendejä, joita nyt on säännöllisesti tarkasteltu ja päivitetty Euroopan tilanteen osalta, näiden 14 megatrendin osalta. Varmasti olette nähneet, että ne kattavat kaikki suuret muutokset globaalilla tasolla – meidän täytyy katsoa, millaisia trendejä nyt on kansainvälisessä kehityksessä. Ja sanoisin, että teidän valiokuntanne osalta on muutama tärkeä asia, jota pitää oppia covidista. Ensinnäkin tämä kriisi on toiminut vauhdittajana, kun ajatellaan monenlaisia trendejä. Ja kun ajatellaan digitaalista transitiota, Eli meidän täytyy katsoa tätä uutta tilannetta, kun keskitymme sitkeyteen. Ja siksi haluamme päivittää teollisuusstrategiaamme ja pidän hyvänä teidän oma mietintöönne tästä, koska teollisuusstrategia, joka hyväksyttiin, on erittäin tärkeä askel oikeaan suuntaan. Mutta kun ajatellaan kaikkea tätä uutta tilannetta, niin meidän täytyy päivittää kehittää toimintaamme ja odottelemme läheistä yhteistyötä. Ja sitten meidän täytyy vauhdittaa nopeita yhteyksiä. Meillä oli kolmannes Euroopan työvoimasta, joka on nyt tehnyt etätyötä viimeisen puolen vuoden aikana. Internetin käyttö lisääntyi 10-30 prosenttia – ja sen jälkeen, mitä nyt on tapahtunut kesätauon jälkeen, niin internetin käyttö pysyy samalla tasolla. Eli tämä tilanne tulee jatkumaan ja arvioimme, että vuonna 2025 175 miljardia tervittiä tuotetaan tietoa ja se on aivan valtaisa luku. Me käytämme digitaalista teknologiaa, mutta harvat niistä ovat eurooppalaisia. Ja siksi meidän pitäisi keskittyä nyt digitaaliseen talouteen Euroopan unionissa. Ja sitten toinen asia. Eli meillä on rajallinen määrä EUn toimittajia kriittisten tavaroiden osalta, raaka-aineita, kriittiset hyödykkeet ja osat, joita tarvitaan taloudessa ja päivittäisessä elämässä, teollisuuden tuotannossa. Ja sitten kun ajatellaan näitä raaka-aineita 2050, tarvittaisiin 60 kertaa enemmän litiumia ja kobalttia, ja sama koskee grafiittia, kobaltia, litiumia ja harvinaisia maametalleja. Nämä ovat raaka-aineita, joita tarvitaan kaikessa teknologiassa, jos haluamme rakentaa uutta mallia. Uusiutuvat energialähteet, älyliikkuvuus, digitaalinen teknologia. Eli meidän on varmistettava, että sitten kun varmistamme vaikka aurinkopaneeleita tai tuotamme vetyä, Meillä pitää olla parempi strategia, jotta voimme varmistaa, että meillä on riittävästi saatavana näitä raaka-aineita. Ja sitten mitä vielä on opittu, Euroopan taloudellinen suvereenisuus. Suuret voimat yhdistävät nyt taloudellisia intressejään voidakseen lisätään vaikutusvaltaansa maailmassa – ja euro vielä ei haasta dollarin asemaa, vaikka se onkin vahvistunut. Ja Euroopalla pitää olla riittävästi autonomiaa kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Ja tämä on nähty. Esimerkiksi konkursseja on tapahtunut monissa maissa. Nämä maat ovat koskeneet myöskin fossiilisia polttoaineita, ja meidän täytyy suojella eurooppalaisia omaisuuseriä esimerkiksi terveydenhuollon alalla, toimitusketjuissa ja kriittisissä infrastruktuureissa. Eli nyt katsomme, mitkä ovat parhaat välineet kattaa tarpeitamme. Ja meidän täytyy käyttää suoria investointeja jotta voimme varmistaa, meidän täytyy varmistaa, ettei tällainen kriisi toistu Euroopan unionissa. Meidän täytyy varmistaa, että tästä ei ole kielteisiä vaikutuksia Euroopan sisämarkkinoille. Ja lopuksi yksi sana vielä siitä, missä haluaisimme tehdä yhteistyötä teollisuusvaliokunnan kanssa. Tämän yhteistyötä Euroopassa ja minulla oli ilo keskustella tästä valiokunnan jäsenten kanssa, kun puhuimme Euroopan tilanteesta. Ja on hienoa, että parlamentin jäsenet ovat luoneet tämän työryhmän keskusteluissa puhutaan siitä, miten tämä yhteistyö sitten etenee. Ja Eurooppa on nyt teollisuuden huippupaikka, kun ajatellaan akkujen valmistusta. Ja tämä olisi siis suuri mahdollisuus taata, että puhtain, puhtaimmat autot maailmassa valmistetaan edelleen Euroopassa. Siksi haluamme hyödyntää näitä kokemuksia esimerkiksi vedyn osalta – esimerkiksi muilla alueilla, joilla tätä tarvitaan, jotta voimme menestyä. Eli lopuksi haluaisin todellakin pyytää teitä tekemään tulevaisuudessa läheistä yhteistyötä. Haluamme keskittyä strategiseen autonomiaan. Tämä on nyt opittu COVID on nyt nopeuttanut tätä tilannetta ja meidän täytyy löytää vastauksia näihin haasteisiin. Me haluamme keskittyä tähän autonomiakysymykseen ja yhdistää siihen lisäraportit. Eli mitä tarkoittaa, kun puhutaan vihreistä työpaikoista? Miten pitää muuttaa koulutusjärjestelmää? Näitä muutoksia tapahtuu ympäri Eurooppaa ja meidän täytyy vahvistaa yhteyksiä vihreän ja digitaalisen siirtymän välillä. Eli näihin asioihin haluamme keskittyä työssämme tulevina vuosina. Ja toivottavasti voin puhua valiokunnan jäsenen kanssa tässä tulevaisuudessakin. Eli kiitoksia puheenjohtaja kutsusta ja olen valmis kuulemaan teidän kommenttejanne ja kysymyksiänne. Kiitos. Thank you, thank you. Kiitoksia. Thank you so much, dear Vice President. Kiitoksia, hyvä varapuheenjohtaja Sefcovic. Kiitoksia, kun selvititte nämä tärkeimmät kohdat ja toitte esille tärkeimmät opetukset ja tärkeimmät heikot kohdat. Seuraavaa kertomusta ajatellen haluaisimme olla hyvässä vuoropuhelussa kanssanne ja tuoda esiin omia ehdotuksemme. Nämä teidän valitsemanne aiheet ovat hyvin tärkeitä ja myös strateginen autonomisuus on hyvin tärkeä. Myös nämä hyvin kunnianhimoiset tavoitteet koskien vihreää sopimusta ja niin edelleen. Nyt aloitamme ensimmäisen kysymyskierroksen poliittisten ryhmien koordinaattorit. Kaksi minuuttia kullekin. Pyydän teitä pitämään kiinni puheajoista. Ensimmäisenä EPPn edustaja Maria Dagrassa Carvalho. Good afternoon, uh, dear chair, dear... Hyvää iltapäivää, puheenjohtaja, komission jäsen. Vuosi sitten te komission jäsen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 to set a binding target to reduce administrative burden. Thank you very much. Thank you so much, Madam Carvalho. Kiitoksia, Rova Carvalho. En ole varma, onko edustaja Danica yhdistetty. Ei ole. Okay, then I go. Siinä tapauksessa seuraavana edustaja Grotäys Renew-ryhmän nimissä. Thank you. Chair, and thank you, Mr. Commissioner, for your excellent work on the strategic foresight. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia tästä esityksestä. Haluaisin kiittää komissiota tästä asiakirjasta, kun ajatellaan yhteisen strategian täytäntöönpanosta. Uskon, että se olisi oikein hyvä tuleviksi vuosiksi. Puhuitte täällä standardien luomisesta ympäristökysymyksissä, on konkreettisia ja selkeitä digitaalisella alalla puhutaan yksityisyydestä ja datasta, se on oikein hyvä. Sama päätee standardeihin yleisesti, mutta standardejen asettaminen on vielä strategisempaa teollisuudelle. Sillä vaikutetaan seuraavan sukupuolen eh, teknologiaan, tekoälyyn, bioteknologiaan, 5G, 6G ja muihin Standardeilla on valtavia kaupallisia vaikutuksia ja niiden kautta muokataan omaakin kaupallista teollista arkkitehtuuria. Tämä on osa geopolitiikkaa, osa kilpailua, osa ympäristöä. Tulevaisuuden päätökset riippuvat standardeista. Pitäisikö tätä vielä korostaa? Tämä on minun kantani ja myös Kiinan hallituksen kanta kiinalaiset standardit 2035 eh, on mukana ja silloin toimitaan Kiinan säälien, sääntöjen mukaan. Siellä jo on näitä standardeja vietykin myös teollisella tasolla. Jos me haluamme säilyttää vapautemme Euroopassa – ja vakautemme teknologisen etumatkan. Meidän on ryhtyvä toimii, koskien standardien asettajia elimiä. Teollisuuden ja teknologian kannalta on muistettava standardien merkitys ja se olisi otettava mukaan seuraavaan kertomukseen tästä aiheesta. Otetaan mukaan teollisuus ja tehdään Euroopasta hyvä paikka harjoittaa liiketoimintaa. Kiitoksia ja onnea tähän työhön ja olisi mukava kuulla kommenttinne tähän asiaan. Kiitoksia. Thank you, thank you so much, Mr. Grotius. Kiitoksia, edustaja Grotius. Sitten Paolo Borkia ID-ryhmän nimissä. Thank you, thank you, Chair. Thank you. Kiitoksia. Strategiasta on hyötyä kaikille parlamentissa, mutta meidän pitää olla varovaisia, että siitä ei tule sellaista, että kritiikittömättä noudatetaan poliittisia ideoita. Meillä pitää olla tehokas palautteprosessi alhaalta ylöspäin. Kansainväliset kumppanit ovat tärkeitä, mutta täytyy muistaa, että ensin tässä prosessissa parlamentti pitää ilmaista kansalaisten tahto. Meidän täytyy varmistaa Euroopan talouden kestävyys ja meidän pitää keskittyä pk-yritysten tukemiseen. Ja tällä tavalla voimme sitten katsoa luottavaisin mielin tulevaisuuteen, jossa ei ole liikaa markkinoiden keskittymistä. Kysymykseni kuuluu, miten komissio aikoo vahvistaa pk-yritysten kestävyyttä kun ajatellaan energiaa, toimitusta ja digitaalisia verkostoja. Ja toinen kysymys. Uskotteko, että tälle on nyt varattu riittävästi varoja vai siirretäänkö tässä nyt varoja johonkin muihin tavoitteisiin? Kiitos. Thank you, thank you so much, Mr. Borgia. Kiitoksia edustajan Bork ja sitten SND-koordinaattori Dannika, olkaa hyvä. Okay, now <laughs> I, I think now we can hear me. No niin, nyt varmasti näette minut. Kuuntelin tämän varapuheenjohtajan alustuksen hyvin tarkoin ja, ja nyt Eh, haluaisin vähän kertoa omia ajatuksiani. Ensinnäkin haluan kiitän siitä, että olette täällä ITRE-valiokunnassa tänään ja kerrotte tästä eh, strategisesta ennakoinnista ja sitä koskevasta raportista. Eh, nyt enemmän kuin koskaan, kun meillä on käsillä tämä COVID-kriisi, me tarvitsemme digitaalista Eurooppaa. COVID-kriisi on osoittanut, että meidän järjestelmässämme on heikkouksia ja me tarvitsemme työkaluja parantaaksemme tätä asiaa. Ja, ja vihreä siirtymä, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ei ole mahdollista ilman infrastruktuuria, joka sitä tukee, ja, me, ja meidän täytyy E, ja myöskin geopoliittinen autonomia, me, se, senkin täytyy olla meidän agendamme ytimessä. Ja nyt e, nämä komposiittiindikaattorit, jotka esittelette, niin se mahdollistaa sen, että on helpompaa tehdä päätöksiä, jotka pohjaavat siihen, että ollaan tietoisia, mitä heikkouksia ja haavoittuvuuksia yhteiskunnissamme on. Näin voidaan ennakoida ja hallita tulevia haasteita ja en, ennaltaehkäistä tulevia kriisejä. Kuitenkin haluaisin painottaa, että jos halu, halutaan, että nämä indikaattorit toimivat, meidän täytyy olla e, kunnolla sisällytettyinä päätöksentekoprosessiin. Ja tähän, tässä teillä on tukemme. Viime lainsäädäntökaudella e, ryhmämme puhui jo tästä asiasta ja me halusimme, että periaatteet, jotka liittyvät kestävään kehitykseen ja eh, resilienssiin, tulisivat mukaan komission työhön. Meidän täytyy eh, selviytyä muutostilanteista, mutta meidän täytyy myöskin hallita ja hallinnoida kestävällä ja sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Eh, ennakko ja analyysit liittyvät myöskin elinkeinoelämän ja teollisuuden sitkeyteen. Ja nyt ajatellaan tulevia haasteita ja, ja, e, ja myöskin tulevia e, asiakokonaisuuksia, joissa toivon mukaan Iitrellä on tärkeä rooli. Ja tuemme teitä ja kiitämme siitä, että olette ottaneet huomioon meidän ajatuksiamme. Kiitoksia. Thank you so much, Mr. Nika. I give the floor now. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Jordi Sole vihreän ryhmän nimissä. Thank you very much, sir, uh, and thank you. very... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsen Sefcovic. Olemme vielä keskellä tätä kriisiä. Ja meidän pitää nyt ymmärtää, että me tarvitsemme strategista valvontaa. Meidän pitää paremmin valmistautua tuleviin haasteisiin – koska tulevaisuudessa saattaa olla enemmän ongelmia ja meidän pitää reagoida tilanteisiin. Mutta kyse ei ole vain analyyseistä, kyse on myöskin siitä, että meidän pitää paremmin valmistautua yhteisiin haasteisiin Euroopan tasolla. Ja tähän mielestäni vaaditaan kahta asiaa. Ensinnäkin poliittista tahtoa kaikilta päätoimijoilta EUn politiikassa – ja tässä mielessä eurooppalainen vastaus pandemiaan oli aika heikko. Ja meillä pitää olla myöskin johdonmukaista toimien ja sanojen välillä. Me tiedämme, että meidän pitää tehdä rohkeita päätöksiä, mutta käytännössä se ei aina ole niin helppoa. On vielä paljon asioita, jotka estävät meitä. Esimerkiksi YMPn uudistus, fossiiliset polttoaineet. Meillä pitää olla johdonmukaisuutta toimien ja sanojen välillä. Eli komissio pitää osoittaa poliittista tahtoa Euroopan unionissa, jotta voimme tehdä päätöksiä Euroopan tasolla. Meidän täytyy varmistaa, että valvonta on tehokas poliittinen väline. Ja sitten yksi tärkeimpiä löydöksiä oli se, että siirtymä vihreään talouteen saattaa vaikuttaa enemmän kuin oli kuviteltu, erityisesti kun ajatellaan uusia työpaikkoja. Tämä osoittaa jälleen kerran, että vihreä siirtymä on tärkeä kestävyyden kannalta kun ajatellaan, miten me kulutamme ja tuotamme, niin sitä kautta voidaan parantaa kilpailukykyä ja luoda uusia työpaikkoja, nyt kun työmarkkinoilla tapahtuu suuria muutoksia. Eli kysyisin komission jäseneltä, miten aiotte varmistaa johdonmukaisuuden ympäristö-, ilmasto-, energia- ja teollisuuspolitiikan välillä, jotta voidaan täysimittaisesti hyödyntää vihreää taloutta ja saada aikaan tätä kaivattua vihreää sitkeyttä. Kiitos. Kiitoksia sitten edustaja Krasnodevski, valiokunnan varapuheenjohtaja ja ECRn koordinaattori. Uh, Kiitos. Minäkin haluaisin onnitella varapuheenjohtaja Sefcovicia tästä uh, asiakirjasta, joka on todellakin hyvä ja me tarvitsemme lisää tietoa ennakoinnin pohjaksi. Ja jotta voimme toimia tulevina vuosina. Tässä asiakirjassa käsitellään globaalia tilannetta, globaalia pelureita, väestökysymyksiä, ympäristökysymyksiä ja, sekä, ja, ja COVID-pandemia on osoittanut eh, infrastruktuurin heikkouksia ja tarvitsemme yhteisen ymmärryksen turvallisuudesta ja siitä, mitkä ovat yhteiset tavoitteet. Covidin aiheuttama talouskriisi on pahentanut monien maiden tilannetta ja, ja myöskin eh, niiden, eh, uhkaa niiden kilpailukykyä. Ja meidän täytyy toimia niin, että EU ei menetä edelleenkin kilpailuetua kansainvälisillä markkinoilla. Meidän täytyy siis tietää, mitkä ne heikoudet ovat ja mitkä vaarat niissä piilevät. Tämä raportti pitää päivittää ja täällä nimittäin puhutaan siitä, onko mahdollista, että on mahdollista, että tulee toinen ja kolmas pandemia-aalto. Ja se, että halutaan edistää vakautta ja rauhaa lähialueillamme, Georgiassa, Vuoristokarabaissa, Armeniassa, missä tämä strategisten autonomioiden käsite on tietysti vähän ongelmallinen, mutta Miten avoin, siis avoimia voimme olla, jos me pyrimme strategiseen autonomiaan? Puhumme sosiaalisista kysymyksistä, poliittisesta radikalisoitumisesta, jopa Euroopan parlamentissa valta tasapaino jäsenvaltioiden kesken ja yhteiskunnissa on myöskin kysymys. Ja kaikki joudumme kohtaamaan erilaisia jännitteitä, eh, jotka liittyvät solidaarisuuteen. Jos katson nyt näitä, tätä dashboard-esitystä, mietin, että miksi nämä arviot oli tehty näin sitkeyden osalta. Mainitaan, että Saksa on hyvin sitkeä erityisesti terveyssektorilla. Mitä me tiedämme nyt? Ajatellaan, että miten me voimme luottaa nyt tähän vertailutaulukkoon, Mis, mikä se metodologia on, jolla tämä tieto on tähän taulukkoon kerätty. Tässä eh, minusta vaikuttaa, että se ei kuvaa meidän todellisuuttamme. Eh, Kiitoksia. Pyytäisin kollegoita pitämään kiinni puheajoista, koska en halusi katkaista Niin... Mark Botenga GUE-ryhmän nimissä seuraavana kaksi minuuttia. Thank you, uh, Mr. Uh- Kiitoksia puheenjohtaja ja komission varapuheenjohtaja tästä raportista. On hyvä, että meillä on tällaista valvontaa, strategista valvontaa tarvitaan. Ja ei varmaan ole helppoa, ja tämä koskee muitakin asioita. Eli onko otettu huomioon tämänhetkinen tilanne – toinen covid-aalto. Ja pidän myöskin siitä, että raportissa on mainittu se, että suojellaan työpaikkoja, mutta eikö meidän pitäisi muuttaa hiukan lähestymistapaamme? Mehän annamme nyt suorta tukea ilman, että taataan työpaikkoja yrityksissä. Eli haluaisin kuulla kantanne tähän. Ja sitten tämä kitke, sitkeys tuotannossa ja teollisuudessa. Itse en tee mitään eroa sellaisten yritysten välillä, jotka ovat hyviä tai huonoja. Logiikka on sama. Kaikki haluavat tuottaa voittoa. Se on heillä tavoitteena, mutta jos haluamme sitkeyttä tuotantotasolla, meidän pitää katsoa, mitkä alat ovat liian strategisia, jotta ne jätettäisiin markkinoille. Eli jos ala on liian strateginen, niin silloin sitä ei saa antaa amerikkalaisen tai eurooppalaisen monikansallisen yrityksen käsiin. Eli täytyy katsoa vähän, mitä priorisoidaan, ihmisiä vai voittoja. Ja sitten te puhuitte näistä raaka-aineista ja riippuvuus EUn ulkopuolisista valtioista – en tiedä, onko tämä strategia riittävä kompensoimaan tätä, koska litium, sitä on lähinnä Etelä-Amerikassa kobolttia Kongossa. Eli onko tämä strategia riittävä, koska emme varmaan saa Kongoa EUn jäseneksi lähivuosina. Kiitos. For sure not, but we have solution. Kiitoksia. Kyllä meillä on tälle ratkaisuja. Nyt olemme päättäneet koordinaattorin kierroksen ja annan puheenvuoron takaisin varapuheenjohtaja Sevtsovicille. Teillä on seitsemän minuuttia aikaa vastata. Ja sen jälkeen aloitamme seuraavan kierroksen. Meillä on vielä 23 kollegaa. Olkaa hyvä, varapuheenjohtaja. Now it should be okay. Perfect. Thank you. Thank you very much, uh, Mr. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Haluaisin myöskin kiittää koordinaattoreita hyvin olennaisesta keskustelusta. Yritän puhua ihan lyhyesti, koska aika loppuu nopeasti. Rouva Carvalho kysyi kysymyksen, joka oli, josta kiitän. Ja Borkia myöskin viittasi siihen, että tiedämme hyvin sen, että PK-yritykset ovat Euroopan talouden selkäranka. Ja tarvitsemme aivan erityisen lähestymistavan, kun säädämme lakeja tai teemme päätöksiä, jotka koskevat e, niitä tässä nykyisessä kriisissä. Ja Karvalio kysyi, että Otammeko käyttöön pk filtereitä Kyllä, näin toimimme. Joka kerta, kun eh, johdan puhetta tulevaisuus keskusteluissa pidän huolen siitä, että meillä on näissä platform-keskusteluissa eh, paikallisviranomaisten eh, edustajia ja pidämme myöskin huolta siitä, että meillä on eh, myöskin PK-yritysten edustajia mukana. Ja me aiomme myöskin varmistua siitä, että meidän lainsäädännön valvontalautakuntamme keskittyy vaikutusarvioinnissaan erityisesti siihen, mitä vaikutusta ehdotuksilla on PK-yrityksiin EUn taloudessa. Komissiaisen Breton ja minä me pyrimme pohtimaan sitä nimenomaan, miten saadaan laatua PK-yrityksille ja meidän täytyy myöskin saada aikaan paljon räätälöidympiä eh, päätöksiä ja ehdotuksia niin, että voimme vastata erityisesti PK-yrityssektorin erityistarpeisiin. Ja tämä johdattaa seuraavaan kysymykseen, nimittäin eh, Rakrotheys puhui siitä, eh, siitä me, miten, eh, kun sanotaan, että EUsta tulisi sääntelyn suurvalta, meidän täytyy muistaa, että kun me asetamme normejamme ja standardejamme, niin meillä, meillä, meillä useimmiten meillä täytyy olla kunnianhimoisemmat tavoitteet kaikkialla maailmassa. Ja sen takia täytyy ottaa eh, pyrkiä siihen, että meidän eh, ajattelutapamme leviäisi muiden talouden toimijoiden pariin – ja tämä pitäisi olla meidän eh, eh, avainkeinojamme nimenomaan kilpailukysymyksissä esimerkiksi Kiinan kanssa. Ja meidän tulee varmistua myös siitä, että eh, tämä ei ole vain meidän missiomme globaaleilla markkinoilla, vaan edustaa myöskin meidän arvojamme. Meidän, meidän, meidän täytyy tehdä kestäviä tuotteita, ympäristöystävällisiä tuotteita E, ja meidän täytyy noudattaa e, työlainsäädäntöä. Ja me haluamme panostaa kestävän kehityksen tavoitteisiin, jotka ovat osa meidän vaikutusarviointiamme. Meidän pitää pitää huoli siitä, että meidän normimme ovat e, näiden tärkeiden vaatimusten mukaiset. Herra Borkia kysyi, miten miten varoja käytetään. Me olemme edenneet hyvin Euroopan parlamentin kanssa eh, Next Generation EUsta ja seuraavista rahoitusnäkymistä. Ja me seuraamme, meillä on eh, tällainen valtavirtaistamishanke, joka liittyy kaikkiin ilmastotoimiin. Ja Next Generation EU pyrkii pitämään huolen siitä, että 75 prosenttia tukee, eh, tukee eh, vihreitä tavoitteita, 20 prosenttia digitaalista agendaa. Ja verkojen Eurooppa myöskin pyrkii olemaan suuntautumaan tulevaisuuteen. Pitämme me pidämme huolta siitä, että meillä on infrastruktuuria, kuten latauspaikkoja, ja tämä mahdollistaa sitten älykkään liikkumisen Euroopassa. Meidän tulee varmistua, että nämä eh, kaikki kolme pilaria digitaalisuudessa eh, ja sitkeydessä tulevat huomioon otetuksi. Kiitoksia myöskin kysymyksestä, jossa, jossa esitettiin hyvinvointiindeksiä. Meidän täytyy tarkastella myöskin tulevaisuuden kannalta asioita. Me tarvitsemme yhden indeksin, joka, joka ulottuisi BKTtä pidemmälle. BKT on, BKT on ollut hyvin hyvä indikaattori monta vuotta, mutta mutta me tarvitsemme indikaattorin, joka ottaa huomioon elämän laadun, eikä pelkästään kansantuloa. Meidän täytyy ottaa huomioon ilmastonmuutos ja planeetan tilanne. E, haluan todeta ITRE-kollegoille, että me toivomme, että meillä on ITREn kanssa läheistä yhteistyötä ja me voimme tehdä yhteistyötä, kun hiomme asetusehdotuksia ja teil, tuotteista, joita tuote tuodaan Euroopan markkinoille, jotta ne ovat, ja se, että ne ovat äh, mahdollisimman ympäristöystävällisiä ja korkeimpien standardien mukaisena. Ja ja herra Krootys sanoi, että meidän täytyisi käyttää pehmeää eh, säädäntövaltaa eh, siinä mielessä, että me voimme vaikuttaa näihin tuotteisiin ja voisimme levittää tätä kautta maailman. Sitten kysyttiin kilpailukyvystä ja taloudesta ja haluttiin tietää, onko meidän toimintamme sen mukaista mm, ja, ja ja yhdenmukaista ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun. Meillä on nyt työkaluja, joiden avulla arvioidaan sitä, sitä mitä me olemme tekemässä ja, ja, me, arvi, ja me pyrimme siis myöskin toimintapolitiikoimme toteuttamisessa suorittamaan tätä arviointia. Sitten kysyttiin hyvinkin tärkeitä kysymyksiä. Ja tämähän on ensimmäinen, eh, joka liittyvät tähän tietojen ajankohtaisuuteen. Nimittäin tämähän oli aivan ensimmäinen tällainen eh, strategista ennakointia koskeva eh, raportti. Ja ja tässä on käytetty jo olemassa olevaa tietoa ja tämä osoittaa sen, minkälaista elämää me nyt elämme, miten miten ennakointi on todella tärkeää tulevaisuudessa, jotta varmistetaan, että teemme oikeita päätöksiä. Me toivotamme todellakin tervetulleeksi tämän ajatukset siitä, että mm, jotakin indikaattoreita pitäisi muuttaa tai, tai jotakin muita kysymyksiä ottaa huomioon. Suhtaudumme tähän avoimesti ja me haluamme käyttää myöskin tieteellistä näyttöä valvontatyökalun apuna. Ja sitten strateginen autonomia ja työpaikat, olette ihan oikeassa. Me, meidän me, meidän täytyy tutkia tarkemmin eh, näitä maailmanlaajuisia arvoketjuja ja strategista autonomiaa. Meidän täytyy varmistua siitä, että meillä otamme huomioon avaintekijät ja, ja, mm, ja että me huomioimme ne avainraaka aineiden saannin eh, Eurooppaan. Ja me olemme hyväksyneet hyvin yksityiskohtaisen toimintasuunnitelman, jossa eh, halutaan entisestään edistää laajaa raaka-aineiden kierrätystä ja, ja niiden raaka-aineiden käyttöä, joita meillä Euroopassa jo on, ja myöskin halutaan kehittää erityisiä kumppanuussuhteita ne sellaisten maiden kanssa, joiden eh, kaivosteollisuus on kestävällä pohjalla. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia varapuheenjohtaja Sefcovic. Kiitoksia näistä selvityksistä ja hyvistä vastauksista kysymyksiin. Nyt menemme nopeasti toiselle puheenvuorokierrokselle. Itre valiokunnan kollegolta yksi minuutti jokaista puheenvuoroa varten. Ensimmäisen edustaja Kubilius, EPP. Well, uh, good afternoon. Good afternoon. Hyvää iltapäivää, hyvä puheenjohtaja, hyvää iltapäivää varapuheenjohtaja. Kiitoksia tästä kiinnostavasta esityksestä ja työstä, jota teette tulevaisuuden ennakoinnin osalta. On todella tärkeää, että tarkastelemme sitä mitä tapahtuu pitkällä aikavälillä tämän pandemian ja kriisin jälkeen. Resilienssistä on tullut tietenkin tärkeä prioriteetti ja taajaan käytetty termi. Kysymys kuuluu, mitä pitäisi tehdä seuraavan tulevan kriisin jälkeen, millaista terminologiaa silloin käytetään. Mutta kysymys todella liittyy tähän resilienssiin. tuo, tulostaulussa näkyy ongelmia kansallisella tasolla, millaisia resilienssiongelmia siellä on. Mutta kun puhumme resilienssistä, resilienssistä niin kysymyksessä on päätöksenteko. Voisitko selvittää hieman lisää tästä resilienssistä Euroopan tasolla, jos nyt uskaltaisin sanoa liittovaltion tasolla, federaalisella level tasolla? mikä voisi olla toisin, täysin, täysin toisin seuraavan kriisin koitettua. Kiitoksia sitten Haisel SND yksi minuutti. Yes, uh, thank you very much, uh, Chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Meillä nyt onneksi on tämä valvontaraportti. Se on poliittisesti hyvin tärkeä meille ja on hyvä, että siitä voidaan nyt keskustella olet ottanut huomioon covid-kriisin, rakenteelliset ongelmat taloudessa, kilpailun lisääntyminen maailmassa ja myöskin sitkeyteen on keskitytty ihan oikein. Jäsenvaltioiden piti toimittaa kansalliset elpymissuunnitelmat Brysseliin ja komission pitäisi hyödyntää näitä johtopäätöksiä, kun odotellaan kansallisia suunnitelmia. Voidaanko niiden avulla sitten parantaa sitkeyttä ja vähentää riippuvuutta ulkomaisista toimittajista – meidän pitää vähentää riippuvuutta venäläisistä polttoaineista ja muista maista, kun kyse on strategisista raaka-aineista. Meidän pitää tukea talouden alan alliansseja, esimerkiksi vedyn alalla ja akkujen alalla. Tämä on hyvä esimerkki. Ja meillä on nyt vähän aikaa toimia. Eli mihin nyt ollaan menossa? aikooko komissio vaatia tehokkaita toimia ja meidän täytyy myöskin luoda uusia työpaikkoja. Ja miten tämä raportti helpottaa työpaikkojen luomista ja meidän täytyy samalla ottaa huomioon ihmisten tarpeet, jotka ovat nyt jääneet tappiolle talouskriisissä. Kiitos. So much, uh, Mr. Heisel. Uh, Kiitoksia edustaja Heisel. Seuraavana uudistava Eurooppa ryhmän nimissä. Goodler käsittääkseni. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Euh, merci, monsieur... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia hyvä komission varapuheenjohtaja. Kaksi lyhyttä kysymystä. Ensimmäinen Claudia Gemonin kanssa. Kriittiset raaka-aineet on tärkeä asia energia-alalla. Mitä muita toimia komissiolla on edessään, jotta voitaisiin parantaa – raaka-aineiden saatavuutta kansainvälisessä kilpailussa. Ja toinen kysymys. ne kuuluu myös toimielinten väliset suhteet. Kuinka voisitte luoda ikään kuin käytäviä ja tehdä yhteistyötä EUn toimielinten välillä tässä hyvin tärkeässä aiheessa – Eli näiden rakainen etsintä, jos kukin tekee työtä omassa nurkassaan, on aika vaikea hahmotella yhteistä tulevaisuutta. Kiitoksia. Grudler. Äh. Kiitoksia edustaja Grudler. Seuraavana Berendsen EPP. Yes, thank you very much, uh, Chairman. Uh, Commissioner, thank you very much. Kiitoksia varapuheenjohtaja tästä raportista. Strateginen autonomia on erityisen tervetullutta. Tällä tavoin voitaisiin vähentää riippuvuutta muusta maailmasta ja lyödä työpaikkoja Eurooppaan. Kriisi tekee meistä haavoittuvan. Ja EUn yritykset ja teknologiat ovat joutuneet myöskin ostoyrityksen kohteeksi ja meidän täytyy parantaa tietojamme. Ja kiinalaiset ostivat yrityksiä valtavan määrän vuosien 2002 yli 2000 yritysostoa Eh, kiinalaisen taholta. Meidän täytyy siis saada näistä tietoa ja meidän täytyy tietää, miten me toimimme. Kiitos. Thank you so much, Mr. Berendsen. Uh, I give now the floor to my... Kiitoksia. Berendsen seuraavana vihreiden edustaja Henrik Hahn. Adam Han. Edustaja Han. Madam Han, you have the floor.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 Kiitoksia puheenjohtaja kollegat. Tämä raportti muistuttaa meitä, että meidän täytyy miettiä pitkän aikavälin tavoitteita ja ottaa huomioon COVID-haasteet Euroopassa. Ja kun mietitään infrastruktuureita ja rahoitusta, esimerkiksi elvytysrahasto, siirtymämekanismi tai TEN-E-asetus, niin täytyy muistaa, että tavoitteemme on olla täysin riippumaton fossiilisista polttoaineista vuonna 2050 ja tämä on kirjattu vihreän kehityksen sopimukseen. Asetuksessa on selkeitä periaatteita sen suhteen, mikä on kestävää ja mitä pitäisi rahoittaa EU-kansalaisten varoilla. Ja sitten kun ajatellaan energiaskenaarioita ja fossiilista polttoaineiden käyttöä, maakaasun mukaan lukien, niin siitä huolimatta monet eivät halua tätä ja haluavat rahoittaa kaasun tuotantoa, ja tämä on epäjohdonmukaista, eikä tätä voida hyväksyä. Yksi tärkeimpiä aloitteita oli tämä raaka-ainestrategia. Tästähän on jo puhuttu. Ja meidän pitää kierrättää enemmän, monipuolistaa tuotantoketjua ja meidän täytyy tuoda näitä raaka-aineita vähemmän. Strategiassa pitää ottaa huomioon pitkän aikavälin tavoitteet. Meidän täytyy vähentää resurssien kulutusta. Kiitoksia, pahoittelen, että joudun keskeyttämään. Meillä ei todellakaan ole aikaa. Seuraavana edustaja Busek. Eh, colleagues, eh, thank you, chair. Hyvät kollegat, hyvä puheenjohtaja. Meidän on tietenkin pikemminkin paras ennustamisen sijaan luoda tulevaisuutta. Kiitoksia varapuheenjohtajalle siitä, että jatkuvalla tavalla olette olleet luomassa EUn tulevaisuutta. Loitte esimerkiksi siirtymävaiheen alueita koskevan aloitteen ja muitakin aloitteita. Näin ennakoitte tulevaisuutta aikaisemmassa komissiossa. Toivon merkit merkittäviä tukia siirtymäalueille, joissa päästöt ovat suuria juuri tämän akkuliiton ansiosta, joka oli teidän aloitteenne 100 miljardia saitte tämän liittouman kautta. Sitten älykkäästä liikkumisesta. Akut tietenkin tulevat olemaan pelin keskiössä, mutta tarvitaan investointia myös vety, tai biometaani lähteisiin ja on tärkeää, että kaikki ovat yhteensopivia. Mainitsitte myös rankka-aineet hiiliakuut, olemme riippuvaisia Kiinasta. Voisitteko puhua vielä vähän enemmän näistä kahdesta aiheesta? Kiitoksia. Thank you so much, President. Uh, um, now to Mel Kiitoksia sitten ICR, ECR-ryhmän nimissä. Melbarde, olkaa hyvä. Uh, thank you, Mr. Chair. And... Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen, että olette mukanamme. Niin kuin Shakissa, EU pitää miettiä useita siirtoja eteenpäin vuosiksi ja vuosikymmeneksikin eteenpäin. Ja pidän hyvänä sitä, että tärkeimmät löydökset otetaan mukaan komission työohjelmaan, mutta tämä nyt on ensimmäinen raportti ja tässä on hyväksytty tiettyjä asioita liittyen lähitulevaisuuteen itsestäänselvyyksinä. Toivottavasti seuraavat raportit katsovat vähän enemmän tulevaisuuteen ja keskustelevat siitä, miten EU:ssa voidaan aktiivisesti muokata tulevaisuutta. Ja kysymykseni, tässä on puhuttu COVID-epidemiasta, ja ainakin esimerkiksi meidän täytyy ottaa huomioon kasvava kulutus, mutta nämä päätelmät oli tehty ennen pandemiaa. Pitääkö niitä nyt tarkastella uudelleen myöskin sen osalta, kuinka paljon COVID on vaikuttanut maailmaan eri kannoilta? Thank you so much, Madame Elbarde. Kiitoksia, edustaja Melbarde. Sitten hoisikö Uudistuva Eurooppa. Thank you very much, uh, uh, Vice Kiitoksia paljon, varapuheenjohtaja Sevcevic. Tämä raportti on hyvin tarpeellinen. Keskityn yhteen tärkeään asiaan, johon pitää kiinnittää enemmän huomiota, nimittäin eh, mahdolliset tilanteet. Olemme nähneet häiriötilanteita – Eh, ja jotka muut, muuttavat eh, toimitusketjujen tai pankkien tilanteita. Miten eh, energia, maatalous, sektoreiden häiriöt ja katkot – Miten nämä vaikuttavat EUn tulevaisuudessa? Uh, thank you very much. I go now to Mr. Jens Geier, SND. Kiitoksia sitten SNDn puolesta Jens Geier, olkaa hyvä. Mr. Geier? Entschuldigung. Ähm, Mr. Guy, please push the speak button. Abgerissen, ich weiß aber nicht, ob Sie mich hören. Okay, ist okay. Ist okay, gut. Ähm, ja. No niin. Kiitoksia varapuheenjohtajalle Sefkovicille. Kiitos tästä työstä. Minä mietin sitä, tulevaisuuden energiatoimitus EU:ssa. Minulla oli kunnia laatia lausunto EUn vetystrategiaan komission ehdotukseen. Ja minulla on nyt sellainen vaikutelma, että energia-autarkia ei tule EU:ssa toimimaan. jos me keskitymme uusiutuvien energialähteisiin. Eli meillä on, meidän on pakko käyttää energiaa myöskin naapuriltaan lähinnä Pohjois-Afrikasta esimerkiksi. Ja olisi hyvä, jos voisitte tästä aiheesta vielä sanoa jotain. Kiitos. I give now the floor to Madame Kiitoksia sitten Hildegard Bentale, seuraavana. Mm, vielen Dank, ähm, sehr geehrter Vizepräsident. Kiitoksia. EUn Tulevaisuuden strategiassa keskitytään korkean teknologian ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön, mutta niihin tarvitaan raaka-aineita ja EU on voimakkaasti riippuvainen ja on hyvin vaikea vähentää tätä riippuvuutta ja tässä on vielä paljon kilpailuakin. Eli kierrättämisestä. Millaista potentiaalia on kierrättämisestä ja millä tavalla – voitaisiin järjestää jonkinlainen panttijärjestelmä tai jo tuotteiden suunnitteluvaiheessa pitäisi kiinnittää näihin asioihin huomiosta. Kiitos. I give now the floor to Madame Munoz. Kiitoksia. Seuraavana SNDn edustaja myös. Yes, um, hello, uh, thank you Vice. Kiitoksia. Kiitoksia varapuheenjohtaja. Suuret kiitokset tästä en tulevaisuuden ennakointia koskevasta kertomuksesta. Se on hyvin tärkeää vihreistä sopimuksesta ja digitaalista murroksesta puhutaan korkeanlaatuisten työpaikkojen luomiseksi, jotta EU, EUsta tuli, tulisi digitaalisempi ja resilientimpi. Meidän on korostettava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 Niinistö. Uh, Kiitoksia. Niin, resilienssistä on puhuttu. Ja vihreä resilienssi on erityisesti sellaista sitkeyttä, joka luo työpaikkoja. Konkreettisesti minusta tuntuu siltä, että eh, me eh, emme oikeastaan onnistu ennakoimaan, kun yritämme keksiä eh, ratkaisuja heti. Tämä konkretisoituu, kun ajatellaan eh, fossiili, fossiilisista luopumista, miten luodaan talous, joka kestää fossiilittomuuden, miten, miten nyt voimme toimia nyt niin, että toimimme raportin tavoitteiden suonassa ja miten eh, toimitaan niin, että resilienssi ei vähene eikä, eh, eikä toimintamme vaikuta huonontavasti meidän tilanteeseemme. Kiitoksia Ville. Seuraavana Grossels, Uudistava Eurooppa. Vice President. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tästä hyvästä tehdystä työstä. Yksi asia, joka liittyy EU-hun, joka tuli esiin tässä pandemian aikana. Virus toimi symmetrisesti, mutta sen vaikutukset jäsenvaltioihin olivat hyvin erilaisia. Miten varmistetaan, että nämä eri vaikutukset eivät vaikuta liian kielteisesti EUn strategiseen autonomiaan? Ja onko tämä asymmetria osa ja miten se sitten heijastuu EUn politiikassa. Kun ajatellaan näitä välineitä, niin en kyllä ole niiden suhteen kovin optimistinen. Kiitos. Thank you so much, Mr. Grosselj. I give no... Kiitoksia edustaja Grosselj. Sitten Isabella Helena Grox, ECR.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 Yes, it's fine. Please go. Yes, it's fine. Please go. E, panie Przewodniczący, już w trakcie prezydencji Słowacji w Unii Europejskiej, w trakcie konferencji... Euroopan unionin Slovakian puheenjohtajakauden aikana olitte energiakomissaari ja tuolloin puhuimme energian murroksesta. Olette nyt Euroopan komissiossa vastuussa asia koskevan säädöksen laadusta. Haluaisin palata keskustelumme ja, ja pyytää teiltä analyysiä siitä, millaisia vaikutuksia luotettavalla tavalla Green Dealista olisi, erityisesti täytäntöpanon kannalta. Muistutan, että tämä murros arviointinen mukaan tulee maksamaan miljardi Puolalle ilman näitä varoja. Energia, turvallisuus ja sosiaaliturvamme on vaarantunut näin vaikoina pandemian aikoina. Haluaisin pyytää, että ette anna eh, itseänne ohjattavan pakotettujen tavoitteiden ja ideologian kautta, vaan että olisitte realistisempi ja varmistaisitte luotettavan vaikutusten arvioinnin EU-lainsäädännössä, jolla suojeltaisiin niitä työnantajia, jotka toimivat alueella, jossa on energiaköyhyyttä liittyen näihin epärealistisiin ilmastotavoitteisiin. Kiitoksia sitten viimeinen puheenvuoro Eeva Kaide, SND. Eva? Madam Kaya, you have the floor. Yes. Madam Kaya, you have the floor. Uh, yes, I'm here. Thank you. Kyllä, minä olen. No niin, kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia komission jäsen. Halusin kysyä. Arvostan tätä alustusta. Mehän yritämme valvoa uutta teknologiaa, ei pelkästään uusia uhkia, mutta haluaisimme kuulla teistä, teiltä tästä vähän lisää. Kollegani katsoivat jo monet kohdat, mutta jos uskotte, että pääsy digitaalisille sisämarkkinoille on riittävä, jotta voidaan hyötyä suhteesta maihin, joista saamme esimerkiksi litiumia ja muita raaka-aineita, ja koska näitä toimitushäiriöitä on esiintynyt, ja ilmeisesti meillä pitäisi olla yhteinen lähestymistapa matkustusrajoituksiin ja olemassa oleviin pandemioihin. Uskotteko, että tämä voidaan hoitaa yhdessä ensi vuonna? ECDC-virasto on kerännyt tietoja, mutta mutta siellä on täysin erilaisia standardeja eri jäsenvaltioissa ja laatu on kyseenalainen. Eli pitäisikö meidän ensi vuonna edistyä tässä, jotta voimme reagoida tähän pandemiaan, joka viemme hyvin paljon aikaamme? Ja onko teillä arvioita tutkimuksesta ja siitä, miten meidän pitää hioa toimintaamme? seuraavina vuosina. Kiitoksia. Minulla on kaksi lyhyttä pu- puheenvuoroa. E, mieluiten puolen muun minuutin. Ensimmäisestä ei tulkki sanot selvää. Mistä Pekkarini niin sinä koneet? Pekkarinen. Adam Spiraki. Spiraki. Mrs. Pirak, you have the floor. Thank you. You hear me? You can see me? It's okay. You can see me? It's okay. Thank you very much for giving... No, kiitoksia. Kiitoksia, että annatte minulle puheenvuoron. Eh, arvoisa varapuheenjohtaja, haluaisin korostaa näitä kriittisiä raaka-aineita vielä, koska ne ovat tärkeitä meidän aut- strategisen autonomiamme kannalta ja erityisesti akkuteollisuuden kannalta – Minkälaisen kannan komissio valmis ottamaan, jotta e, e, e, jos puhutaan akkujen koko elinkaaresta, ja oletteko valmis antamaan meidän teollisuudellemme, jotta he voisivat saavuttaa paremman toimintaedellytykset, mitä toimia voisitte ryhtyä tässä? Kiitoksia varapuheenjohtaja. Täällä on paljon kysymyksiä ja ehdotuksia ja kommentteja. Ala on hyvin laaja. Nyt annan teille puheenvuoron seitsemäksi minuutiksi tai hieman pidemmäksi, niin voitte vastata suurempaan osaan kysymyksiä. Tietenkin jos aikaa ei riitä, niin voitte varmasti palata näihin kollegoiden kysymyksiin kirjallisesti tai kollegani voisin hoitaa. Mutta nyt olisi myös hyvä saada vastausten lisäksi loppupäätelmät. Kiitoksia. Thank you very much, um, uh, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tästä energiasta. Eli yritän nyt vastata näihin kysymyksiin. Kubilius. Ja mitä tarvitaan sitkeyteen. No, tärkeintä on tietysti solidaarisuus. Tarvitsemme yhtenäisyyttä, koordinointia ja tietysti hyvää poliittista tahtoa. Ja kiitoksia Euroopan parlamentille hyvistä neuvotteluista. Meillä on nyt ennen näkemätöntä rahoitustukea seuraavan kymmenen vuoden ajaksi, ja toivottavasti näin pystymme parantamaan sitkeyttä kansallisella ja Euroopan tasolla. Ja sitten pyytäisin, että jos teillä on kysymyksiä tai epäilyksiä, niin kirjoittakaa minulle, ottakaa yhteyttä. Ja teemme sitten yhteistyötä, jotta voimme pärjätä paremmin kuin tänä vuonna. Heschel sitten totesi, että meidän pitää vähentää riippuvuuttamme Venäjästä ja Kiinasta, kun ajatellaan näitä kriittisiä raaka-aineita. Meillä on uusiutuvia energialähteitä, akkuja. Eli äh, me tarvitsemme uutta teknologiaa. Ja monet kysymykset liittyivät tähän. Spiragia Kaili. Meidän täytyy nyt katsoa riippuvuuttamme Meidän pitää ryhtyä toimiin. Ja kun kyse on akuista, meidän pitää varmistaa, että uusi asetus on paras mahdollinen. Meidän täytyy kattaa koko prosessi heti alkuvaiheesta – Meillä pitää olla ohjelmistokehitystä, joka tukee vihreän energian käyttöä. Meidän on varmistettava, että kun suunnitellaan akkuja, niin niitä on helpompi hyödyntää ja kierrättää. Me olemme maailman parhaita sähköromun kierrättämisessä. Noin 30 prosenttia kierrätetään, mutta vain yksi prosentti kriittisistä raaka-aineista saadaan kierrätyksestä. Eli meidän pitää varmistaa se, että rautaromustakin voidaan sitten paremmin kierrättää näitä aineita ja komission jäsen Gabriel panee paljon resursseja siihen, jotta voidaan varmistaa, että me todellakin siirrymme tähän suuntaan. Sitten nämä sitkeyssuunnitelmat. Tietysti jäsenvaltioiden kanssa tehdään yhteistyötä, jotta voidaan varmistaa, että tavoitteisiin päästään – Ja tärkein tavoite on käydä läpi nämä uudistukset. Jossain jos on edistytty aika hitaasti, mutta meidän täytyy nyt saada talous uudelleen liikkeelle. Olemme nähneet, kuinka kriittistä tämä on EU:ssa. ssa No sitten toimielinten välinen toiminta. Tällä hetkellä tehdään työtä asiantuntijatasolla. Meillä on hyvät suhteet Euroopan parlamenttiin, mutta ehkä meidän pitäisi saada aikaan toimielinten välistä yhteistyötä poliittisella tasolla. Ensi viikolla on konferenssi. Ja toivottavasti, kun konferenssi järjestetään ensi vuonna, niin silloin siellä olisi mukana myöskin parlamentin jäseniä ja ministereitä. Ja ennakkovalvonta otettaisiin mukaan keskusteluihin. Ja se olisi hyvin läsnä poliittisella tasolla Euroopan parlamentissa. Tämä olisi hyvin tärkeää. No sitten Beresä puhui näistä vihamielisistä valtauksista. Ja olen samaa mieltä sitä, että jos emme ole varovaisia, ne ovat päätyneet ulkomaalaiseen omistukseen. Ne ovat olleet hankalissa tilanteissa nyt pandemian aikana – ja siksi hyväksyimme yli tuhat päätöstä kovin alkuvaiheessa. Ja niillä on pyritty auttamaan yrityksiä. Mutta myöskin tarkastelemme näitä kansallisia investointeja ja yritämme nyt puuttua näihin kielteisiin vaikutuksiin. Eli me käsittelemme näitä asioita. No aika alkaa loppua, eli ehkä ehdottaisin, että meidän täytyy tehdä paljon enemmän yhteistyötä myöskin poliittisella tasolla, kun arvioimme megatrendejä. Eli jos ajatellaan vaikka eriarvoisuuden lisääntymistä tai kaupungistumisen lisääntymistä tai sitä, että taloudellinen valta siirtyy itään. Näistä asioista pitäisi puhua asiantuntijatasolla, mutta myöskin poliittisella tasolla. Meidän pitää ainakin kerran vuodessa päivittää näitä megatrendiarvioita. Haluaisin kiittää Kailia kutsusta Stoan. Ja asiantuntijamme ovat tarkastelleet näitä asioita ja katsovat, miten Eurooppa pärjää, kun verrataan näitä eri megatrendejä. Mielestäni tämä vuosikymmen on nyt tärkeä, kun ajatellaan Euroopan roolia maailmassa. Jos me nyt onnistumme tässä muutoksessa ja pystymme vahvistamaan sitkeyttämme, niin meidän ei pitäisi olla huolissamme. Mutta uskon, että tässä tilanteessa meidän pitää enemmän keskustella siitä, mitä tapahtuu ja meidän täytyy varmistaa, että tämä valvonta koskee myöskin päivittäisiä päätöksiä, joita me esittelemme ja työstämme yhdessä. Eli kiitos puheenjohtaja tästä kutsusta. Kiitos valiokunnalle tästä keskustelusta. Ja odottelen sitten seuraavaa keskustelua, koska saan siitä paljon sitten materiaalia työntekoon täällä komissiossa. Kiitos. Kiitoksia varapuheenjohtaja Sefcovic läsnäolosta, käytettävyydestänne ja selityksistä. Puhuitte täällä hyvin tärkeistä asioista ja säilytämme läheisen vuoropuhelun kanssanne ITRE-valiokuntana ja edustajina yksilöllisesti on tärkeää, että ymmärrämme paremmin, millaisia haasteita ja myös mahdollisuuksia meitä tulevina vuosina odottaa. Kiitoksia vielä tästä tämänpäiväisestä tapauksesta. Ja seuraava toimielinten välinen vuoropuhelu sitten odottaa. Hyvät kollegat, menemme seuraavaan kohtaan, kohta numero neljä, Euroopan datastrategia. Esittelijä Kumpulanatri esittelee hänen mietintöluonnoksensa. Se on vastaus komission tiedonantoon, joka koski Euroopan datastrategiaa, ja se julkaistiin 19. helmikuuta. Tavoitteena on varmistaa se, että EUsta tulee roolimalli, datavetoinen yhteiskunta. ITRE on vastuvaliokunta, IMKO, Juri, Libetran ovat mukana. 57 artiklan mukaisesti niillä on omat valtuutensa. Meillä on hieman aikaa. Meillä on tämän jälkeen vielä verkkojen Eurooppa-asia lyhyesti. Menemme nyt lyhyesti esittelijään. Mä annan hänen puheenvuoron sen jälkeen varjoesittelijöille. Ja sitten meillä on 18 jäsentä, jotka ovat ilmaisseet halunsa käyttää puheenvuoro. Kumpula Natri, olkaa hyvä. Thank you, thank you Chair. Uh, I'm very happy. Kiitoksia. Kiitoksia. Esitän mielelläni tämän luonnoksen, joka on vastaus tähän tiedonantoon ja meillä on jo lausuntoja val- val- valiokunnista ja myöskin te- ja teiltä kollegoilta. Ja tämä, tämä hyvin laaja asiakokonaisuus ei ollut helppo eh, puristettava pieneen, näin pieneen tilaan. Eh, data tarjoaa paljon mahdollisuuksia. Datatalous voi lisääntyä 300 miljardista tänään yli 800 miljardia vuonna 2030. Tämä datastrategia on meidän yrityksellemme valtava mahdollisuus luoda työpaikkoja ja kasvua ja meidän täytyy myöskin eh, käsillä tätä asiaa myöskin eh, niin, että miten, me, miten markkinat kehittyvät, miten ajattelemme, toimimme, miten yhteiskunta kehittyy. Me tarvitsemme siis strategian, joka eh, pohjaa arvoille, ja sen täytyy perustua ihmiskeskeinen ja, ja sen täytyy luoda ähm, luotettava yhteiskunta ja täytyy tukea perusoikeuksia ja avoimuutta ja sen täytyy e, voimaannuttaa kansalaisia ja työntekijöitä sekä yrityksiä, mukaan luettuna PK-yrityksiä. Ja ihmisillä täytyisi olla eh, mahdollisuus hallita omaa tietoaan ja hyötyä datastaan. Ja meidän täytyy olla myöskin samoilla linjoilla kuin ilmastopolitiikan ja vihreän kehityksen sopimuksessa edellytetään. Ja meidän täytyy myöskin olla eh, reilu markkina-alue. Ja, me ta- ja kaupallinen tietostrategia – jota on käsitelty, nimittäin eh, datan hallinta. Meidän täytyy mahdollistaa yhteentoimivuus ja eh, datan virta Euroopassa ja, ja ja mielestäni nämä data-avaruuksien luominen on hyvä asia ja meidän pitäisi siirtyä sellaiseen dataekosysteemiin, joka olisi eh, alarajat ylittävä. Ja, meidän täytyy pyrkiä välttämään siilojen luomista, meidän täytyy pyrkiä olemaan alarajat ylittävä. Ja meidän täytyy pyrkiä siis haja, hajautettuun tiedon käsittelyyn, meidän täytyy pyrkiä luomaan luottamusta, lyödä, luoda yhteis, yhteisiä sovellusrajapintoja ja me tarvitsemme myöskin ohjausta ja myöskin ja me, me, meidän täytyy aina, aina nojata tieto, tietosuoja-asetukseen sillä, sillä, siinä mielessä, että teolli, teollisuuden käytössä datasta ei aina voida, voida e, olla selvillä, onko, sisältääkö se henki, henkilötietoja vai ei. Ja, ta, ja, ta, ja minä olen täällä sisällyttänyt myöskin eh, yhteensopivuuden alla sen, että me, me, meillä on tiettyjä systeemisiä epätasapainotiloja, joissa jossa meidän täytyy, meidän täytyy mahdollisuus eh, rajoittaa tiedonsaantia. Ja meidän täy- ja, ja ja sitten meillä on tällainen yhteistuotettu data. Ja sitten me eh, myöskin infrastruktuuri on eh, erittäin tärkeä asia. Pyydämme, että, me, että sääntökirja on erittäin selkeä näiden asioiden osalta. Me myöskin pyydämme eh, julkisen, julkisen datan avaamista e-, e-, entisestään ja, ja tämä on tärkeä meidän täytyy myöskin varmistua siitä, että toimi, kaikki toimijat EU-ssa noudattavat EU-ssa ähm, sääntöjä ja myöskin tie, tie, data tieteen käytössä on tärkeää. Tarvitaan myöskin lisää tutkimusta. Meidän täytyisi pyrkiä siihen, että me voisimme johtaa EU-na reaaliajassa myöskin politiikkaa. Kiitoksia Hyvä edustaja Kumpula Natria, onnittelut tästä, tästä mietinnöstä. Nyt menemme varjoesittelijöihin. Kahden minuutin puheenvuorot. Eva Meidel ensimmäisenä EPP, olkaa hyvä. I have to say that I'm very glad that we finally... On hyvä, että nyt työstämme tätä mietintöä. Haluaisin kiittää kaikkia, jotka varmistivat, että tämä datastrategia pysyy teollisuusvaliokunnassa. No sitten haluaisin onnitella esittelijää hyvin pragmaattisesta mietinnöstä, joka on kuitenkin myös hyvin tasapainoinen. On hienoa, että kansanpuolueessa ei ole mitään suuria kompastuskiviä tässä vaiheessa – ja uskon, että löydämme kompromissin ja pystymme hyväksymään tämän mietinnön valiokunnassa. Kuten tiedätte, olen aina tukenut tiedon vapaata liikkuvuutta EU:ssa. Ja tämähän on viides vapaus EU:ssa. Ryhmässä me katsomme, että tiedon saatavuus on ennakkoehto hyvälle taloudelle ja korkeille elinstandardeille ja myöskin kilpailukyvylle ja kasvulle. Vuosi sitten vähän ihmeteltiin, jos sanottiin, että meidän täytyy parantaa tiedon saatavuutta, mutta nyt tilanne on kehittynyt myönteiseen suuntaan tiedon jakamisen osalta. Eli pari asiaa haluaisin ottaa esiin. Esittelijä on puhunut hyvin myönteisesti liian usein keskustellaan siitä, mikä on hyvä vastaan paha. Mutta tällä hetkellä neuvotellaan kompromisseista. Ja aina ei ymmärretä, miten tieto auttaa yrityksiä. Ja meidän pitäisi saada enemmän opastusta. Ja sitten voimme tehdä vähän tarkistuksia, jotta voidaan varmistaa, että saada yritykset ja pk-yritykset saavat oikeanlaista tietoa ja tukea. Ja sitten vielä datastrategia. Meidän täytyy varmistaa, että hyödynnämme sitä mahdollisimman hyvin, ja se onnistuu ainoastaan, jos meillä on kunnolliset digitaaliset infrastruktuurit, eli Pidän hyvänä näitäkin tähänkin liittyviä kommentteja, samoin kuin taitoihin liittyviä kommentteja. Sitten tietojen jako. Meidän täytyy korostaa sitä, kuinka tärkeää on tietää, on siirtää tietoja rajojen yli. Sitten teemme tarkistuksia, jotta voimme parantaa Euroopan kilpailukykyä Digitalisaatio ei ole vain mahdollisuus taloudelle, vaan se vahvistaa myöskin Euroopan turvallisuutta ja EUn strategista tärkeyttä. Eli tässäkin vahvistaisin kieltä parissa kohtaa. Meidän pitää vahvistaa tietojen siirrettävyysperiaatetta ja meidän täytyy antaa enemmän opastusta eurooppalaiselle startup- ja pk-yritykselle time. I go now. Kiitoksia edustaja Medel. Valitettavasti meillä on enempää aikaa. nyt Nikola Danti, Uudistava Eurooppa, kaksi minuuttia. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin onnitella esittelijä tästä luonnoksesta. Se on erittäin hyvä lähtökohta työllemme. Datastrategian pitäisi luoda Euroopan unionin johtajuusaseman tällä sektorille, joka tällä hetkellä on ulkopuolisissa käsissä ja kilpailustanut puutetta. Data on digitaalisen murroksen perusta taloudessamme, yli yhteiskunnissamme ja se liittyy myös tekoälyyn vahvasti. Meidän on varmistettava, että tällainen murros on sellainen, jossa eurooppalaiset auravat ovat tärkeänä yksityisyys ja henkilötietojen suoja mukaan lukien, ja jossa kansalliset kuluttajat ja yritykset ovat ytimessä, erityisesti pienimmät yritykset, kuten olen jo moneen kertaan saanut olemme kuulleet, että komissaari Braton on puhunut teollisuuden datasta. Meidän pitäisi tarjota riittävät resurssit tähän. Horisontti ja Digitaali Eurooppa-ohjelmat ovat tässä tärkeitä ja myös kansallisvaltiossa täydennettävät ja toteutettavat resilienssiohjelmat. Meillä on täällä paljon strategisia aiheita, joita nyt ei voida syvällisesti käsitellä – niin kuin Kuplan naatri totesi, tässä oli todella rajallinen mitta tässä mietinnössä, tässä ensimmäisessä mietintöluonnoksessa. Nyt tarkoitan tässä erityisesti infrastruktuuria, yhteisöä ja turvallisuutta sisämarkkinoilla, eh, resilienteillä, datamarkkinoilla. Tarvitaan luotettava dataekosysteemi, erityisesti koskien arkaluontoisia tietoja, kauppasalaisuuksia ja muita. Ja on pyrittävä pääsemään e- eroon olemassa olevista epätasapainoista markkinoilla. On tärkeää myös vahvistaa yhteentoimivuutta helpottamalla datavirtausta eri toimijoiden välillä sekä julkisten että yksityisten toimijoiden välillä – varmasti tulevina viikkoina voimme vielä esittelijän kanssa ja muiden varjoesittelijän kanssa puhua muistakin asioista ja tehdä hedelmäistä työtä tässä asiassa, joka on strategisesti tärkeä, ottaen huomioon myös komissiosta tulossa olevat lainsäädäntöehdotukset. Kiitoksia edustaja Danti, en näe. George, niin, seuraavana George Mayer, ID, kaksi minuuttia. Oui, c'est madame. Emmanuel Melan. Niin, Melan täällä puhuu Mairin puolesta. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijä. Eli ehdotatte, että luotaisiin komission johtama laitos, joka EU antaisi ohjeita tietojen hallinnointiin ja näin komission ei tarvitsisi rahoittaa aloitteita, joilla parannetaan tietojen käsittelyä. Me kaikki tiedämme, että tämä tapahtuu nyt kiireellisessä tilanteessa ja meillä on paljon kilpailua. Meillä on kolme kohtaa tärkeitä. Tietoja pitää kerätä ainoastaan vapaaehtoispohjalta. Meillä pitää olla selkeät rajat sen suhteen, miten käsitellään henkilötietoja ja muita kuin henkilötietoja. Ja lisäksi kuluttajien on aina pystyttävä päättämään, kuka voi nähdä heidän henkilötietojaan ja millä ehdoilla – vaikka kyse olisi ei-kaupallisesta tietojen käytöstä. Ja mielestämme meidän täytyy ottaa muutama asia huomioon. Tietojen määrä kertautuu kuudella maailmassa viiden vuoden aikana ja esineiden internet hyvin pitkälti vastaa tästä noususta. Meidän täytyy varmistaa, että talletetut tiedot eivät johda väärinkäytöksiin. Ja meidän täytyy taata, että tämä strategia on tehokas. Meidän täytyy vahvistaa yhteistyötä. Esimerkiksi Gaia X-aloite. Meidän täytyy estää, ettei tällaiset aloitteet unohdu. Meidän täytyy puolustautua suuryrityksiltä ja meidän täytyy arvioida suhteita, joita meillä on kolmansiin maihin, erityisesti niihin, joilla ei ole samoja arvoja kuin meillä. Ja sitten meidän täytyy muistaa, että äh, digitaalisiin tietoihin kajoaminen on rikos. Meillähän on päätös, jossa on puhuttu tästä Privacy Shield-sopimuksesta Yhdysvaltojen ja EUn välillä, koska siitähän oli kyse, miten käytetään näitä henkilötietoja. Kiitos. Kiitoksia edustaja Melan. Seuraavana puheenvuoro. Edustaja Buselang Lager Vihreät. Yes, thank you. I would also like the, uh, to thank the rapporteur for the really good work. Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää e- esittelijää ja siitä, että hän on ottanut mukaan meidät hyvin varhaisessa vaiheessa tähän. Ja olen hyvin tyytyväinen siihen, mitä se kattaa. Siellä puhutaan tiedon, äh, tiedon saata, saannista te, ja, näin, ja, ja yhteentoimivuudesta ja näin. Se on meille tärkeitä Ja ja systemaattiset epätasapainot, julkiset hallinnat ja järjestelmävaatimukset, yhteen, yhteen toimivuus ja myöskin eh, startuppien pääsy julkisten hankintojen piiriin. Maini, meillä on parannusehdotuksia. Yksi on energiatehokkuus. Ymmärrämme, että tämä, tässä mietinnössä puhutaan eh, että siellä puhutaan ilmastonmuutoksesta, mutta meidän pitäisi myöskin puhuta myöskin datainfrastruktuurin eh, energiatehokkuudesta itsessään. Eh, kun puhutaan eh, paikallisista dataekosysteemistä, siellä olet olette puhunut siitä, että saataisiin aikaan hajautettuja toimintaympäristöjä ja alueellisella tasollakin on paljon tehtävää. Meidän voimme, voisimme oppia niiltä jäsenvaltioilta, jotka ovat jo eh, saaneet aikaan hajautettumpia rakenteita. Ja sitten eh, tästä pilvipalveluinfrastruktuureista. Te painotatte teknologista itsenäisyyttä Mielestäni meidän pitäisi, meidän pitäisi eh, korostaa teknologista kilpailukykyä, jotta pidämme huolen siitä, että meidän eh, yrityksemme ovat eh, ajan hermolla. Ja sitten lopuksi, kun puhumme nyt niistä eroista, hankkeista, Gaia Xstä, Eh, ja siitä, minkälaista lisäarvoa voidaan saavuttaa. Meidän pitäisi hyvin varhaisessa vaiheessa puhua nimenomaan näistä kysymyksistä, jos haluamme nopeuttaa. Haluaisin kiittää hyvästä yhteistyöstä esittelijää. Kiitoksia. En ole varma, onko edustaja Tosenovski ECRn varjoesittelijä linjoilla. Ei taida olla. Ehkä hetken päästä. Okay, we go to the second round, uh, which is the ITRA. Sitten menemme seuraavalle kierrokselle ITRin jäsenet, lyhyet yhden minuutin puheenvuorot. Ensimmäisenä ne EPPn edustaja Castillo Vera. Olkaa hyvä. Pilar. Mrs. Del Castillo, you have the floor. Please press the speak button. If not, uh, I go to the... Mikäli tämä ei onnistu, menen eteenpäin. Josian Kutajar, SND, ryhmän puolesta, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Mia Petralle hienosta miettinnästä. EUn datastrategia todellakin on pohjana monille tavoitteille mukaan lukien teollisuuden strategia, vihreän sopimuksen tavoitteet, liikenneverkoston kehittäminen, energiamarkkinastrategia myöskin ensimmäinen. Niin, olen yhtä mieltä esittelijän kanssa, että tarvitsemme kunnollisen datahallinnointijärjestelmän, selvät säännöt siitä, kuinka dataa jaetaan. Data-avaruudet ovat tärkeitä, vapaaehtoiset järjestelmät ovat tärkeitä ellei sitten ole sellaisia tilanteita, joissa on järjestelmällisiä epätasa-arvoja, no, epätasapainotilanteita, joka edellyttää selkeyttä lakeja. Tarvitaan myös oikeudellista selkeyttä ja luottamuutta ja win ja, luottamusta ja win ja win skenaariota. On investoitava myös naisten mahdollisuuksiin. Haluaisin todeta, että datasta olisi hyödyttävä kaikkien kansalaisten ja yritysten. Salvatore De Meo. Kiitoksia. Salvatore De Meo, yksi minuutti. Grazie Presidente, grazie alla collega. Kiitoksia. Kiitoksia kumpula Natrille. Digitaalinen talous on erittäin arvokas asia ja tietojen kerääminen on erittäin tärkeä talouden kehittymisen kannalta, jotta voidaan parantaa palveluita kansalaisille. Henkilö, tiedot kuuluvat henkilöille. He antavat arkaluontoisia tietoja. Ja kun meillä on tämä strategia, meillä pitää olla normatiivinen järjestelmä, ja meidän, joka auttaa talouskehitystä ja joka takaa kansalaisten ja yritysten oikeudet. Tietojen vaihdossa pitää noudattaa eurooppalaisia yksityisyys, tekijänoikeus ja muita sääntöjä, ja meidän täytyy taata PK-yrityksille riittävä pääsy näihin tietoihin, ja tällä tavalla ne pystyvät kunnolla kilpailemaan isompien yritysten kanssa. Oikeuksien valvonta on taattava, jotta voidaan välttää kyberhyökkäyksiä, eli meillä on paljon työtä edessämme. Kiitoksia. Pilar del Castillo on ilmeisesti nyt linjoilla, joten annan hänelle puheenvuoron. Yksi minuutti. Mr. de Castillo, could you please press the speaker button? I think now more or less, no? Can you, can you, can you hear me? Kuuletteko? Kyllä tämä nyt toimii. Hyvä, kiitoksia. En ollut aivan varma. Niin pahoittelen tästä teknisestä ongelmasta. Haluaisin onnitella Mia Petraa. Hän on tehnyt todella hyvän tasapainoisen mietinnön. Meillä on nyt hyvät mahdollisuudet saada aikaan selkeä viesti Euroopan unionin komissiolle täsmällisesti, joka vasta valmistelee uutta lainsäädäntöä. Pari asiaa. Ensinnäkin tämä vapaan datan virta, jonka minä on Petra maininnut. Minä haluan tätä vielä vahvistaa minusta. Meidän on korostettava sitä, että datan vapaan liikkuvuuden on pysyttävä EUn arvojen periaatteena. Tämä on tärkeä. Sitten toinen asia, meidän on korostettava taitoja ja ainoastaan uusi, u, u, kol, uutta koulutusta, vaan tarvitaan todella työvoima, joka pärjää näissä asioissa. Monet ovat jäämässä jälkeen. Komissio ja Euroopan muidenkin toimielimen olisi todella saatava aikaan taitoja koskeva vallankumous niin, että, että erityyppiset työntekijät tulevaisuudessa olisivat tällä alalla päteviä. Kiitoksia. Pilar, Kiitoksia Pilar. Sitten Galvez Munoz, Munoz SND-ryhmä. Thank you, Chair, and thank you very much. Kiitos puheenjohtaja, kiitos paljon Mia Petralle erinomaisesta työstä. toivotan tervetulleeksi sen, että keskitytään siihen, että tarvitsemme laadukkaan eh, tietoyhteiskunnan, joka on hyväksi kaikille ja että vältetään eh, kuiluja. Eh, meillä on paljon epätasapainoja edelleenkin, mutta meidän täytyy myöskin toivotan myöskin tervetulleeksi sen, että painotetaan eh, sitä työtä, tärkeää työtä, joka on tehty jo Euroopan tasolla, kuten esimerkiksi eh, tiedon, eh, datan jakaminen. Ja, ja data on yhteiskunnan kannalta todella tärkeää ja tietoyhteiskunnassa tarvitaan todellakin taitoja, niin kuin Pilari jo äsken sanoi, että ja tarvitaan myöskin elinikäistä oppimusta. Ja myöskin on tärkeää käsitellä julkisia palveluita ja, ja, tie, ja datan käyttöä ja, ja e, sit, e, niin, että, että palvelut voivat e, jakaa tietoja keskenään, mutta aina kunnioittaen yksityisyyttä. E Kiitoksia viimeisenä Mikulassa. Peksa, yksi minuutti, olkaa hyvä vihreistä. Uh, good afternoon, dear colleagues. Hyvää iltapäivää, kollegat. Yksi asia, jota ei ole mainittu. Suuret ja avoimet dataerät eivät ole mitään ekstraa. Tämä on strateginen kysymys joka liittyy tehokkaaseen tekoälyn käyttöön. Ja me olemme menettämässä kilpailukykyä Yhdysvaltoihin ja Kiinaan nähden. Ja meidän ei tämän varjolla pidä hyödyntää yksityisiä tietoja. Eli jos me odotamme liian kauan, me emme saa kiinni kudottua tätä eroa, joka on jo olemassa – ja sitten on ihan oikein, että meillä on tiukat ehdot luonnon kestävyyden kannalta kaikissa aloitteissa, mutta kun ajatellaan nyt tätä esimerkiksi itseoppivaa tekoälyä, niin meillä pitää olla avointa dataa kaikissa uusissa hankkeissa, ja nämä infrastruktuurit pitää maksaa Euroopan varoista. Meidän pitää edetä ilmastoasioiden lisäksi myöskin data-asioissa. Kiitoksia. Ennen kuin annan puheenvuoron takaisin Kumpulanatorille, haluaisin lyhyesti antaa puheenvuoron Bulbanille äh, komission pääosastosta, Connect-pääosastosta aivan lyhyesti, kaksi minuuttia korkeintaan. Mr. Volman, you have the floor. Can you please... Olkaa hyvä, herra Volman. Does it work now? It's okay, you can speak. Kuuletteko minua nyt? Kiitos. Kiitoksia esittelijälle tästä mietintöluonnoksesta. Se on todella myönteinen ja hyvä ja, ja tukee tätä datastrategian ähm, suuntaa. Ja muutama kommentti vain. Äh, tämä kiireellisyys, joka mietinnössä ilmaistaan, on tärkeää. Meidän täytyy toimia nyt ja mitään ei, mikään ei tapahdu automaattisesti ja meidän täytyy jakaa enemmän enemmän dataa kautta Euroopan ja tämä täytyy tapahtua niin, että kunnioitetaan eurooppalaisia mm, arvoja ja, ja tietosuojaa. Ja datan hallinta on tärkeä asia ja, ja ensi, ja siitä, siitä teemme ehdotuksen ja hallituksen tiedot, eh, julkisen hallinnon tiedoista me teemme ehdotuksen ensi vuoden alku, alkupuolella. Ja rahoitus, eh, toimintapolitiikka niiden täytyy toimia käsi kädessä. Sen takia digitaalinen Eurooppa ja verkkojen Eurooppa eh, tarjoavat varoja tähän tarkoitukseen. Ja tarkoituksena on myöskin vahvistaa Euroopan datainfrastruktuuria niin, että eh, saadaan enemmän dataa yhteislainsäädännön eh, ja rahoituksen vahvistamisen myötä. Ja meidän puoleltamme haluaisin vielä todeta, että me olemme erittäin mielellämme mukana vahvistamassa datastrategian eri elementtejä ja, ja eh, eh, kiitämme siitä, että Euroopan parlamentti tukee meitä tässä työssä. Thank you so much, Mr. Volman. I go now to Madame... Uh, kiitoksia, herra Volman. Sitten edustaja Kumpula, Natri loppupuheenvuoro. Thank you and thank you for the very good discussion. Kiitoksia, kiitoksia oikein hyvästä keskustelusta. Tiedän jo varjoesittelijöiltä. He ovat olleet yhteyksissä ja he ovat nopeasti pyrkineet saamaan meidän puolellemme valmiuksia jatkaa keskustelua komission ja muiden kanssa myös globaalisena pelaajina. Sama tapahtui Japanissa ja Yhdysvalloissa. Siellä yritetään luoda datahallinnointia ja meidän on toimittava myös globaalien kumppaneiden kanssa tässä omalta osaltani. Odotan yhteistyötä Minulla on nämä kommentit täällä ja odotan oikein hyviä tarkistuksia ja odotan eh, jatkoa. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you so much. Kiitoksia edustaja Kumpula Naattari. Haluaisin vain muistuttaa, hyvät kollegat, teitä siitä, että tarkistustehtämisen määräaika on torstaina kello 12, 13 päivää ainoastaan englanniksi, 8.4 koordinaattorin päätösten mukaisesti ryhmän puolesta tehdään tarkistuksia ja, ja, ja varjoesitelijän johdolla, niin että ainakin neljä jäsentä on mukana. Mahdollisimman paljon allekirjoittajia halutaan aina. Siis tänä torstaina kello 12 on määräaika. Seuraava viimeinen kohta esityslistalla tänään koskee selontekoneuvottelusta valiokunnalle aiheena verkkojen Eurooppa – väline. Se on tärkeä alakohtainen väline. Liikenne, energia ja digitaalinen infrastruktuuri kuuluvat tähän. Viimeinen, viimeisessä trilogissa olin Tranin puheenjohtajan kanssa mukana. Hän oli fyysisesti Brysselissä. Tämä oli hyvin vaikea, mutta myös hyvin rakentava trilogi. Jean-Maria, Maria Jean Marinescu äh, raportoi Itrelle tästä 26. lokakuuta pidetystä trilogista. Thank you, Chair. So, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Meillä oli siis tekninen kokous muutama viikko sitten ja kolmikantaneuvottelut kaksi viikkoa sitten. Edistystä on tapahtunut kun ajatellaan kolmansien maiden osallistumista ohjelmaan. Tulkkaus päättyy. Conclusions of the European uh, uh Council.